äänestämme nyt sitten ensimmäisenä menemme järjestyksessä ensin äh, Miss Rova Frances Ruanista. Äh, äänestys alkaa. Salainen äänestys. Vote is closed. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 5 vastaan, 5 tyhjää. Ehdokas on hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme herra Kai Karstensenista. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Joka tapauksessa 26 puolesta 5 vastaan 2 tyhjää. Ja nyt äänestämme eh, Rova Mirei Elbaumista. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 3 vastaan, 6 tyhjää. Joten kaikki ehdokkaat on hyväksytty. Onnittelut kaikille. Ja nyt voimme päättää tämän lyhyen äänestyksen ja mennä sitten eteenpäin seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanien no, toimien tarkastelu. Tänään käsittelemme teknisiä sääntelystandardeja, jotka liittyvät pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiiviin ja eri kohtelun määrittelyyn sen mukaisesti – Eli nämä tekniset sääntelystandardit ovat 36 ja 74 artiklan mukaiset BRRDssä, eli pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivissä, ja ne perustuvat Euroopan pankkiviranomaisen tekstiin, joka se antoi 23. toukokuuta 2017. Nyt haluaisin toivottaa tervetulleeksi eh, herra Emilio Torneesen FISMA-pääosastosta ja Spiridon Tsarkoksen Euroopan pankkiviranomaisesta. Ei, eivätkö he ole täällä? A. Anteeksi, tarvitsemme kaksi minuuttia, että anna meille aikaa tulla tänne saliin, koska meillä oli äsken kokous suljetuin ovin. No niin. Minä voin viihdyttää teitä tässä samalla. And, uh, while, uh, could someone check if... Voisiko joku tarkistaa, ovatko herrat Torneese ja Zarkos paikalla? Okay, I can give you some background also to underline. Voin antaa teille vähän taustaa tässä, jotta voisin korostaa asia-alueita, jotka ovat olleet huolenaihe joillekin jäsenille. Ensinnäkin arvostaminen ennen kriisinratkaisua. Te tiedätte, että pankkiviranomainen otti mukaan sanamuuton, kun soveliasta, kun pannaan, määritellään arvostukset arvoharukkana. Tämä on erityinen asia kappaleessa viisi sanamuotoa voidaan soveltaa ja kun soveliasta käytetään. Mutta nyt täällä ovatkin vieraamme, joten voin päättää puheenvuoron, koska he eh, pitävät oman alustuksensa ja vastaavat sitten jäsenten kysymyksiin lähtien BRRD-neuvottelutiimimme eh, jäsenistä, joten tervetuloa. Ja haluan antaa heti puheenvuoron Emiliano Torneeselle, joka kuten tiedätte on yksikön varajohtaja, kun on kyse kriisin ratkaisusta eh, FISMA-pääosastossa. Teillä on puheenvuoro. DBRD. Kiitos oikein paljon neuvottelutiimin hyvät jäsenet. Kiitos, että kutsuitte meidät keskustelemaan näistä teknisistä standardeista, jotka liittyvät arvostukseen. Ja siinä on tärkeitä osioita kriisin ratkaisurakennelmassa. VRRD ja etteinen kriisinratkaisumenetelmä. Tämä on tekninen kysymys, joka liittyy siihen, että asiantuntijat ovat työstäneet näitä asioita me yhdessä jo pitkän aikaa. Tämä luonnos teknisestä sääntelystandardista. Vaikka molemmat liittyvät arvostukseen, ne liittyvät itse asiassa kahteen eri prosessin osaan. Yksi koskee arvostusta ennen kriisiratkaisua ja toinen kriisiratkaisun jälkeen. Ennen kriisiratkaisua tehtävä arvostus ja sen tekninen sääntelystandardi pyrki selvittämään, miten arvostus tehdään, jotta voidaan huolehtia siitä, että pankki – vastaa vaatimuksiin kriisiratkaisusta ja miten alaskirjaus otetaan huomioon. Se on tavoitteena ensimmäisessä teknisessä sääntelystandardissa. Toisessa on tarkoitus siitä, että viranomainen kertoo siitä, mikä on sopiva kriisin toimi, jotta se voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti. Tässä yhteydessä on tärkeää huomata, että BRD vaatii, että että otetaan arvostuksessa ennen kriisiratkaisua täysin huomioon kaikki tiedot ja ennen kriisiratkaisua tehtävä arvostus on tehtävä reilusti. Toinen teknisen sääntelystandardin luonnos liittyy siihen, miten arvostus toteutuu kriisiratkaisun jälkeen, ja siinä on tärkeä turvalauseke kriisiratkaisu kysymyksissä, eli että kukaan velkoja ei saa olla huonommassa asemassa joten otetaan huomioon se asema, joka on kriisin ratkaisussa. Se on parempi, eikä saa olla huonompi ainakaan kuin se kohtelu, jonka olisi saanut normaalissa maksukyvyttömyysmenettelyssä. Eli kriisiratkaisun yhteydessä näiden suojelausekkeiden noudattaminen on erityisen tärkeää, kun ajatellaan perusoikeuskirjan periaatteita – niin, että ei puututa velkojen ja osakkaiden omaisuuteen tai rahoitusvakauteen. Tässä nämä kaksi tavoitetta siis ensimmäisen teknisen sääntelystandardin luonnoksen osalta ja toisen osalta, kuten sanoin, on kyse melko teknisestä ja hankalista kysymyksestä. Olemme olleet tarkkailijoina – Eban työssä. Muutoksia on ollut melko paljon näiden prosessien aikana, mutta loppujen lopuksi olemme sitä mieltä, että tämä lopputulos on hyvä lopputulos. Siinä otetaan huomioon ensimmäisen tason kriisiratkaisusäännöt ja otetaan huomioon myös valtion tukisäännöt. EUssa tällä hetkellä olemme sisäisen hyväksynnän vaiheessa komission sisällä. Muutamia kommentteja on tullut eri palveluyksiköistä komission sisällä. Nämä ovat pikkumuutoksia, jotka eivät sinänsä muuta asiasisältöä tässä luonnoksessa, jonka Eva on esittänyt. Ja voin sanoa nyt jo, että yksi esitetyistä kysymyksistä on jo johtanut lisää harkintaan. Ja näin voidaan lähteä parantamaan tekstiä tämän täsmennyksen kautta. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Which, which question and which... Anteeksi, mikä kysymys ja mikä... Out, uh, how many... No periaatteessa on kysymys siitä, kuinka monta arvioijaa voi lähteä tämän arvion tekemään. Alkuperäisessä tekstissä Eban ehdotuksessa yksi riippumaton arvioija voi tehdä monta arviota – ja yksi jäsenistä esitti kysymyksen ja sanoi, ehkä olisi paikallaan, että näitä arvioijia olisi useita. Pohdimme sitä ja ajattelimme, että olisi oikeastaan hyvä, että muutettaisiin tekstiä tämän suuntaisesti. Hyvä. Mikä vaikuttaa parannukselta, kun otetaan huomioon viimeaikaiset keskustelut? No niin, sitten haluaisin antaa puheenvuoron Euroopan pankkiviranomaisen edustajalle. So, dear chair, dear members of the BR... Hyvä puheenjohtaja, hyvät BRD-neuvottelukunnan jäsenet. Tässä on laadittu selkeät kriteerit siitä, miten arvioijan tulee toimia, kun käsitellään BRD toimia. Nämä ovat erittäin tärkeitä, kun ajatellaan näitä päätöslauselmapäätöksiä Empre Euroopan unionin arvioi, arvioinnin tulee antaa teknistä näyttöä, jotta tuetaan BRD-toimenpiteitä. Päätä on ilmoitettava, mikäli nämä mikäli kriisiratkaisudirektiivi ja menetelmä halutaan käyttöön. riippumaton arvioija suorittaa arvioinnin ja mikäli kyseessä on hätätilanne, toimi voidaan verraten toimiin voidaan ryhtyä nopeammin. Tässä on myöhemmin riippumaton arvioijan toimesta tehtävä arviointi. Tässä on katsottava tilanne, että miksi vaki on epäonnistumassa ja on noudatettava kriisiratkaisu regimin sääntöjä. Se, että pystytään vähentämään, käyttämään mahdollisimman vähän veronmaksajien varoja, välttää moraaliset ongelmat ja tässä on toimittava niin, että nämä tappiot tunnustetaan ja tässä on eri vastuut mitä sen mukaisesti. Ja näitä ei siis anneta eteenpäin, mikäli näitä halutaan myydä näitä pankin osia eteenpäin. Lisäksi on tärkeää, että julkinen tuki on mahdollisimman pientä. Tämä on tavoite, sit, jota tukee se, että että valtion apua ei saa myöntää. Tekset sääntelystandardit, arviointia tarkoittavat, että varat perus, vara-arviointi perustuu reiluun arviointiin. Kaksi mittaamisperustetta. Kokonaisarvo ja myyntiarvo siten, että nämä eri tavoitteet tavoitetaan. Tätä on käytettävä silloin, kun pankki jatkaa liiketoimintaa, pitää edelleen pääomaa tai jatkaa toimintaansa. Ja mikäli pankki tai pankin asia myydään tai sen omaisuuseriä myydään, niin silloin käytetään myyntiarvoa. Myyntiarvo perustuu nykyiseen markkinahintaan ja kokonaisarvo perustuu pitemmän aikavälin arviointiin. Valtion apu kehysperus on otettu myös huomioon RTS-standardeissa. Huonot lainat voidaan siirtää omaisuuden hoitaa yhtiölle ja pidemmän aikavälin toiminta arvioidaan valtion apusääntöjen puitteissa. Riippumaton arvioijan tulee myös katsoo kriisiratkaisukehyksen käytön yhteydessä velkojien ja omistajien oikeuksia. Tässä ei saa syrjää tiettyjä velkoja. Lisäksi on katsottava, että kaikki toimet ovat legitiimillä pohjalla. Omaisuus, oikeus, ja muita arvioita on tehtävä sen jälkeen, kun kriisiratkaisu on otettu käyttöön. On arvioittava, ovatko osakkeenomistajat ja velkoajat kärsineet merkittävämpiä tappioita kuin perinteisessä insolvenssimenettelyssä. Ja tässä, tämä on tärkeä osa no creditor worse off periaatetta siten, että jotkut velkoajat ja jotkut osakkeenomistajat kärsivät enempää kuin muut tämän arviointi on vaikea arvioida ennen toimia, koska tämä perustuu hypoteettiseen tilanteeseen. Vallitseva insolvenssilainsäädäntö ja käytäntö tuli määrittelemään sen, kuinka paljon eri velkojat saavat tässä tilanteessa. Kiitos now... Kiitoksia oikein paljon. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron esittelijällemme pankkien elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivistä Gunnar Högmarkille. Kiitoksia oikein paljon ja kiitoksia vastauksista Euroopan pankkiviranomaisilta ja komissiolta, mutta kiitos myös Lambert joka on nostanut esiin nämä kysymykset. Yleisesti ottaen minun on sanottava, että minulla on sympatiaa näiden kysymysten taustalla välittyvälle huolelle. Ehkä on epävarma, kuinka suuria kysymyksiä nämä ovat, mutta minun mielestäni tässä nyt on äh, kysymys siitä, että yritetään joko saavuttaa enemmän varmuutta tai sitten, että varmistetaan, että on vähän liikkumavaraa, kun yritetään Äh, saada aikaan kriisin ratkaisua. Minä haluaisin kuulla komissiolta, kun on arvioitu näitä kysymyksiä täällä, mainitsitte yhden asian. Tämä shall tai may sanan käyttö tässä tämä kysymys siitä, mitä lukee yhteenvedossa kahdeksan artiklasta ja mitä voidaan tehdä, jotta lisätään varmuutta tässä vähentämällä kuitenkaan liikkumavaraa kriisiratkaisutilanteesta. Minua myös kiinnostaisi tietää, kuinka paljon enemmän voidaan saavuttaa äh, kriisiratkaisusuunnitelmissa yksittäisen pankin kohdalla, koska äh, minun mielestäni monet asiat pitäisi ratkaista kriisinratkaisusuunnitelmassa etukäteen, vaikka kaikkea ei voikaan tietenkään ratkaista etukäteen, koska kaikki riippuu siitä, missä tilanteessa pankki on siinä vaiheessa, kun kriisinratkaisu alkaa, mutta myös siitä, miltä markkinat näyttävät, millainen tilanne on. Nämä ovat minun kysymykseni. Mitä komissio voi tehdä, jotta voitaisiin vastata näihin huoliin ja kysymyksiin, jotka ovat nousseet esiin? Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Kiitos näistä kysymyksistä, jotka ovat täysin legitiimejä ja perusteltuja. Ja tämä on se syy, miksi tästä teknisestä sääntelystandardista on keskusteltu Euroopan pankkiviranomaisessa jo varsin pitkään. Meidän tavoitteemme on oikeusvarmuus, oikeudellinen selkeys, se on yli kaiken, se on meidän viitearvomme. Arvostaminen on myös eräänlaista taidetta eikä pelkästään tiedettä. Siksi oli hyvin vaikea tämä taide ähm, saada määritellyksi selkeinä periaatteina ja sääntöinä. Äh, pankkiviranomainen yritti ja pankkiviranomainen voi varmasti sitten myös laajentaa tätä minun vastaustani, äh, yritti parhaansa. Ja kun me viittaamme tähän shall tai may sanan käyttöön, niin meidän huolemme oli se, ettei saa liian äh, pitkälti rajoittaa arvostajan tehtävää niin, että hän voi toimia niin tarkkaan kuin mahdollista. Viittasimme jo Shalin äh, yhdistääkseni kriteerit, jotka olivat toisessa teknisessä sääntelystandardissa, vaan arvostajalle piti antaa myös mahdollisuus hyödyntää muitakin parametreja ja kriteerejä kuin niitä, joita oli listassa. Tietenkin vain, jos arvostaja sitten perustelee, miten hän näitä kriteerejä lausunnossaan hyödyntää. Eli lakitekstin on tämä äh, saavutettava, mutta se antaa kuitenkin arvostelijalle mahdollisuuden mennä pidemmälle, jos tarpeen, äh, mikäli arvostaja sitten perustelee sen loppuarviossaan. En tiedä, haluaako pankkiviranomainen laajentaa tätä vastausta. Mm, jos voin ihan vielä lisätä siihen, mitä tässä sanottiin, että mitä enemmän voidaan näissä kriisiratkaisusuunnitelmissa saavuttaa. Tämä on erittäin hyvä asia, koska siinä on kyse kriisiratkaisuvalmiuksista ja siitä, mitä arviot tarvitsevat. Ne perustuvat moduuleihin, jos tarvitaan tietoa, ja tämä data, tieto on osa tätä vuotuisesta harjoitusta tehdä kriisiratkaisusuunnitelmia ja testata niitä. Eli tämä tekninen sääntelystandardi määrittelee mm, suuntaviivat tälle arvostamiselle. Arvostajilla on ne eh, kriteerit, joita niillä on, ja EUn kriisiratkaisuviranomaiset käyttävät hyvin paljon aikaa testatakseen pankin kykyä äh, julkaista laadukasta tietoa mm, pikaisesti. Kiitoksia. Pervans Veres. Uh, uh, Kiitos. Tiedän, että mm, Kalen aikataulu ei ole sitä määritelty oikeassa elämässä, vaan lainsäätäjän toimesta, mutta on vaikea arvioida teknistä sääntelystandardia ilman, että viitataan siihen, mikä on jo mennyt kokemus, nimittäin ja onnistunut kriisiratkaisu, esimerkki, Banco Popularin esimerkki, niin tämän arviointiin liittyy paljon kysymyksiä. Asia on ollut julkinen jo päivän aikaa, mutta meillä on osoitettu kirjeitä, että Banco Popularin arvo ei perustunut mihinkään, ja nyt markkinat ovat äh, arvostaneet osakkeet melko arvokkaiksi, joten Mikäli tekniset sääntelystandardit olisi pantu täytäntöön, olisiko meillä ollut toisenlainen tulos Banco tapaukselle Jos kyllä, miten tämä olisi vaikuttanut koko menettelyn? En tiedä, saanko puhua näin avoimesti, vaikka emme ole solittuina vielä takana. Toivottavasti voitte kuitenkin vastata avoimesti tähän kysymykseen. seuraava selvä kysymys. Arviointi perustuu luottamukseen ja siihen, että luotetaan arvioitun arvoon. Kyse ei ole ainoastaan siitä, että markkinat hyväksyvät arvonarvion, vaan siitä, että luotetaan tähän metodologiaan. Ja mikäli hyväksymme teknisen sääntelystandardin, niin voitteko te vahvistaa, että kuljetaan nimenomaan tähän suuntaan? An easy question. Helppo kysymys. Kuka haluaa vastata? Kiitos. Aika merkittävä kysymys. Ehdottomasti. Linkittäisin sen mielelläni erityistapaukseen, joka on kriisiratkaisupäätös, jonka riippumaton viranomainen teki sen jälkeen, että oli arvioinut kaikki tekijät ja neuvotellut komission kanssa. Erityisesti mitä tulee linkki näiden teknisten sääntelystandardeiden asemaan tässä kriisiratkaisussa, on sanottava, että ensimmäinen luonnos näistä teknisistä sääntelystandardeista on saatu julkiseksi jo jonkun aika sitten me olemme kuulleet, tai eri asiat osasia on kuultu ja epä on tehnyt päätöksensä ja nämä muutokset eivät ole niin suuria, että muutettaisiin itse asiassa varsinaista sisältöä, paitsi tuo parannus, joka mainittiin, mutta se ei muuttaisi itse asiaa kokonaisuutta. Mutta aivan oikein viittate siihen, että nämä tekstit pitäisi hyväksyä mahdollisimman pian. Toisaalta on myös huolenaiheita. Esittelijän huolenaiheita myös oikeusvarmuuden esittäminen näin monimutkaisissa kysymyksissä on hankala. Siksi on mennyt vähän aikaa tähän työhön nyt. Tekstiä on työstetty sisäisesti melko paljon ensimmäisen luonnoksen jälkeen, jos näin voin sanoa. Joten tähän tarvittiin kyllä vähän aikaa. Koska kyse on niin teknisistä ja monimutkaisista asioista ja tilinpitostandardit ja niiden toteutuminen eri eläinkäyttöalueille ja niiden tulkinta on usein vaihdellut jäsenvaltioiden ja alueiden kesken. Mutta todella on aivan välttämätöntä, että teksti hyväksytään pian, kun meillä on selvittänyt, kun Euroopan pankin viranomainen on tehnyt lopullisen päätöksen, jota me voimme tukea, joten äh, tämä oli erittäin tärkeä seikka mainittavaksi ja siksi on tärkeää, että ajetaan tätä asiaa eteenpäin nopeasti. Fully... Anteeksi, koska ymmärtääkseni te pystyy täysin vastaamaan kysymykseen kommentti tekä kommentoida tiettyä tapausta, mutta jos oikein ymmärsin kysymyksen ihan teknisestä näkökulmasta, jos tämä tekninen stand, sääntelystandardi olisi ollut jo osa lainsäädäntöä, niin olisiko teknisesti menettelyssä pitänyt tehdä jotain toisin vai onko tuo menettely, joka on hyväksytty täysin sama kuin mikä tässä teknisessä sääntelystandardissa on. Eli jos tämä sääntelystandardi olisi lainsäädännössä ollut vuosi sitten, niin mikään ei olisi muuttunut suhteessa siihen, mitä tapahtui. Se, että onko se, mitä tapahtui oikein vai väärin, yliarvostettu vai aliarvostettua, niin siitä tämä nyt ei ole kyse, tässä ei voida vastata siihen kysymykseen. Mutta kyllä tuo toinen osa kysymystä ansaitsee vastauksen. No valitettavasti en pysty vastaamaan yksinkertaisesta syystä, koska ensimmäisen tason kriisiratkaisu vaatii, että riippumaton arvioija arvioi tämän. Eli riippumaton arvioija tekee tuon päätöksen tiettyjen kriteereiden parametrien pohjalta. Se, että että teknisen sääntelystandardin luonnokset olivat jo julkisia. Tämä olisi voinut olla asia, että olisi jo noudatettu, mutta ainoastaan riippumaton arvioija siis tekee tämän arvion. Eli en pystynyt sanomaan, olisiko päätös ollut toisenlainen. En pysty kommentoimaan yksittäistapauksia, mutta aivan varmasti voin sanoa seuraavaa. Tämä tekninen sääntelystandardi heijastelee käytäntöä sitä tapaa, jolla arvioi tehdään. Ja siitä syystä sanoisin, että päätös olisi ollut toisenlainen, koska nämä tekstit olivat jo julkisia. Ja tämä siis siihen, miten arviot näissä tapauksissa tehtiin. Kommentti ilman mikrofonia. I'm sorry, I didn't, I didn't hear the question, sorry. En kuullut kysymystä. You're saying somehow listening to kun kuuntelen teitä, niin te sanotte, että tekninen sääntelystandardi seuraa tavanomaista käytäntöä, mutta ei ole mitään tietoa siitä, mikä on tavanomainen käytäntö, koska tätä on muutettu merkittävästi ottaen huomioon, mitkä nämä eri käytännöt eri maissa ovat olleet. Eli tämä mikään itsestäänselvyys on. Toiseksi te ette vastanneet tähän avoimuutta koskevan kysymykseen. No, on, on, äh, äh, no minun sanottava, että viittaisin aikaisempaan ajankohtaan 2015 periaatteessa, mutta vuoden 2017 teksti, toukokuun teksti, on melko vakaa ja se on lopulta hyväksytty. Ja se oli siis viiteasiakirja markkinoilla. Muistuttaisin vielä, että sidosryhmien kysymykset yleensä, kun teknisiä sääntelystandardeja – hyväksytään, niin silloin viitattiin ensimmäiseen Euroopan pankkiviranomaisen kuulemiseen, joten kyllä markkinoilla tiedetään, mitä eri tahot julkaisevat. Avoimuudesta. Voisitteko toistaa kysymykseni, kun tässä keskityin vähän enemmän teknisiin kysymyksiin, pahoittelut. This question of valuation is all about... Arviointikysymys liittyy luottamukseen ja Tähän metodologian päälle on tärkeää lisätä se, että sidosryhmillä ja kansalaisilla on selkeä näkemä tästä, miten tämä arviointi tehdään, ja että nämä kriteerit ja arviointi tapahtuu avoimesti, joten onko tässä parannusta tällä osa-alueella nähtävissä ja kuinka tärkeänä että pidätte avoimuutta? No, certainly the transparency is a, is a key. Avoimuus on varmasti avainasemassa koko prosessissa. Meillä on tekniset sääntelystandardit, nämä joita haluaisimme tukea mahdollisimman pian, ja nämä perustuvat periaatteisiin. Ja periaatteita on kaikkien riippumattomien arvioijien noudatettava, mutta sitten yksittäisten arvioijien on tietenkin kannettava vastuu siitä, mihin toiminnan on ryhdytty ja miten on sääntöjä noudatettu. Arvio sinänsä. Sitä ei vaadita avoimeksi tason yksi toimien yhteydessä. Kyse on teknisestä asiasta, joka menee sitten osatekijänä mukaan, kun päätöstä tehdään kriisiratkaisusta. Eli periaate voidaan julkaista riippumaton arvioija – antaa oman arvionsa ja sitten lopputuote toisaalta, joka on spesifinen tietyssä erityistapauksessa. Sitä on arvioitava tietenkin, jos oikeudellisesti haastetaan tilanne ja, ja, ja se on tehtävä valvontaa, siihen palata. Mutta en sanoisi ainakaan ykköstasolla, että tällainen asia pitäisi tuoda laajemmin julkisuuteen. Thank you. Kiitoksia. Niin, Philip Lamberts. Kiitoksia puheenjohtaja. Tietenkin arvostus on tekninen prosessi, mutta se on erittäin tärkeä sellainen prosessi, koska äh, perustuen siihen, miten arvostetaan tehdään päätöksiä, jotka voivat johtaa tai eivät johda veronmaksajien mukaan tulee. Niin ihmiset menettävät rahaa perustuen tuohon arvostukseen. Ja siksi minua vähän kummastuttaa ristiriita siinä, mitä sanoitte. Sanoitte, että arvostus on taidetta, se ja olen samaa mieltä kanssanne. Miten voitte sitten sanoa, että on vain vaihtoehto löytää tällaisia vaihteluvälejä. Eli joko kyse on tieteestä ja laskusta tuloksena vain yksi tulos, tai sitten on kyse taiteesta ja sitten on monia erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Kun te sanotte, että vaihteluvälien tarjoaminen on vain vaihtoehtoista, vapaaehtoista, niin minä voin olettaa, että sitten sanotaan, että arvostajalle, että anna yksi luku, mutta jos näin tehdään, niin sitten päätösvastuu siirretään kriisiratkaisuviranomaiselta arvostajalle, koska kriisiratkaisuviranomainen voi sanoa, että en minä sitä arvostusta tehnyt. Ja perustuen tuohon arvostukseen, niin pankki piti ähm, laittaa kriisiratkaisumenettelyyn ähm, piti purkaa. Joten vastuu on loppujen lopuksi mielestäni kriisin ratkaisu viranomaisella. Ja siksi minä suoraan sanoen en ymmärrä, miksi vastustatte sitä, että teemme periaatteen siitä, että arvostajat antavat tällaisen vaihteluvälin. Ja vaihtoväli voi olla 4,9 miljardista 4 1,95 miljardiin. Se voi olla hyvin kapea, se voi olla hyvin laaja, mutta minä en ymmärrä, miksi te teet tästä sääntöä. Ja sitten arvot tässä vaihteluvälissä perustuvat olettamuksille ja epätäydellisille tiedolle. Kyllä, tietenkin. Mutta minulle on täysin selvää, että jos minä olen arvostaja, niin minä tarjoan teille tämän vaihteluvälin ja te päätätte sitten, minkä pään tästä haarukasta otatte. Ja sitten on kriisiratkaisuviranomaisen velvollisuus tehdä päätös, joka on veronmaksajan puolella. Minulle on siis annettu tällainen vaihteluväli, mutta minä haluan suojella veromakseen rahoja ja minä otan arvon tuosta vaihteluvälistä, joka mahdollistaa minulle tämän. Ajattelen ehkä, että olen liian herkkä, mutta minä olen nähnyt, mitä vähän aikaa sitten on Italiassa tapahtunut ja myöskin Espanjassa, mutta erityisesti Italiassa. Ja minä näen, että kun annetaan liikaa liikkumavaraa, niin sitten saattaa syntyä sellaisia tulkintoja, jotka eivät ole veronmaksajille edullisia. Pankkiviranomaisen vastaukset eivät ole oikein vakuuttavia. Mielestäni pitäisi aina olla kyseessä vaihteluväli eikä silloin, kun on soveliasta. Tai sitten se on aina soveliasta, koska täydellistä ö, tietoa tulevaisuudesta ei ole ja siksi pitää aina vain tarjota näitä vaihteluvälejä. Ja kun tehdään useampia arvostuksia, niin haluamme, että ne tekevät, e, tehdään erillisten arvostajien toimesta, jotka ovat riippumattomia. Ja sanoitte, että velkojat voivat vielä sanoa, että osa olisi myyty insolvenssitapauksessa ja siksi he saavat korvauksia, koska silloin olisivat saaneet paljon alhaisemmat tappiot. Ja sanotte myös, että likviditointi horosyntin pitäisi olla varovaisen intervallin asettaa ja se pitäisi olla sama intervalli kaikille eikä tapauskohtainen. Ja todella toivoisimme, että komissio kuuntelisi meitä ja ottaisi huomioon, mitä sanomme. Kiitoksia. Kyse ei ole pelkästään tietenkään veronmaksajista, myöskin omistusoikeudesta. Siksi arvostaminen on siksikin tärkeää. Niin, mutta äh, silloinkin on kyse veronmaksajien omaisuudesta – Eli kun käytetään veronmaksajien rahoja, viedään veronmaksajilta omaisuutta, anteeksi nyt vain. Ja on hierarkia. Jos on tilanteessa, siinä on tilanteessa, josta ei tarvitsisi olla, mutta äh, veronmaksaja ei ole valinnanvaraa. Veronmaksaja on tilanteessa mukana valtion päätöksen takia, mutta mm, jos on tietyssä pankissa, niin silloin on valinnanvaraa. Ei ollut pakko mennä pankin asiakkaaksi niin, että ymmärrän mitä sanoin. On useita asioita, joihin arvostus vaikuttaa. Ne ovat kaikki tärkeitä. Voi olla sellainen tapaus, että tämä ei koske veronmaksajaa, mutta arvosta voi silti olla er, kiistanalainen ja siitä pitää keskustella, eli kyse on myös avoimuudesta. Olkaa hyvä, kuka haluaa ensin vastata? Uh, minä vastaan sitten pankkiviranomais, pankkiviranomaisen kollega vastaan. Tässä on tiettyä epäselvyyttä ja minä haluan selkeyttää asiaa kriisin ratkaisuviranomaisen tulee tehdä tämä päätös, joten sitten nämä vaihteluvälit ovat perustavanlaatuisia asioita. Mutta tässä perustuu kahteen arvostukseen se, että onko se meneminen todennäköistä vai ei. Ja sitten mikä varmuus on. Meidän on tiedettävä, koska on todennäköistä, että pankki ei enää selviä, Ja sitten kriisinratkaisu viranomaiseen on päätettävä tämän ensimmäisen vaihtelun perusteella, mikä on paras ratkaisu tähän toiseen. Niin, joko on varmuus, silloin mitä voi olla varmuutta, kun vai, tämä oli yksikin perustuu olettamuksiin? Valmuus on silloin, kun on yksi on tietty vaihteluväli, eikä vaihteluväliä tarvitse nyt sen määritellä. On parempi ottaa vaihteluväli tälle arvostukselle, mutta pankkiviranomaisen kollega saa tässä täydentää puheenvuoron. Niin kiitos, ihan hyviä kysymyksiä ja luulimme, että vastasimme vastauksissamme ihan hyvin, mutta voin ottaa tämän arviointiin vaihtoehtoon neuvotteluvälin uudestaan esiin verrattuna yhteen arvioon. Tämä on saman kolikon kaksi puolta. Arvioijat tekevät arvion esittämät vaihteluvälin ja sitten jokainen summa siinä välillä tulee tietyn puutteen kanssa tai mahdollisuuksien. Ja tämä on kysymys, josta on keskusteltu – kun Kolja sanoi, että tähän on mennyt paljon aikaa tähän luonnosteluun, niin tämä oli yksi niistä kysymyksistä, joista keskusteltiin pitkään. Todellakaan tarkoitus ei ole siirtää velvollisuutta, koska kyllä se kriisiratkaisu viranomaisella se vastuu lopulta kuitenkin näin on. Tämä on varmasti hankaluus, joka liittyy tähän prosessiin. Erityisesti silloin, kun pohditaan, onko joku laitos kaatumassa vai ei, niin tämä on tärkeä päätös tehtäväksi. No tässä juuri vaihteluväli, joka ei olisi kovin täsmällinen. Tuo ehkä lisää epävarmuutta siitä, mikä lopputulos olisi, jos tehdään valinta A, yhdessä ääripäässä tätä vaihtelua väliä olisi verrattuna vaihtoehtoon B, joka olisi toisessa ääripäässä. Kriisin ratkaisu viranomaisen pitäisi luottaa siihen, että arvioija tekee parhaan arvionsa, tietyn arvion, kaiken tiedon tässä pohjalta. Eli meistä olisi paras, että saadaan tällainen yksi summa arvioksi – ja se otetaan pohjaksi. Se olisi parempi, jos sain puhua loppuun vain. Muiden arvioiden osalta mielestäni on tärkeitä turvalausekkeita. Se, että on korvauksia, sitä arvioita kolme. Ja tämä liittyy siihen, miten aikaisemmin on sanottu, että arvo ei heijastu kunnolla tähän arvoon tai riski ei kunnolla heijastu sinne. Mutta kun arvio tehdään useammin, on täysi tietopaketti ja nähdään, mitä arvolle on tapahtunut. Mutta lopulta arvion on heijasteltava tämän varan varsinaista omaisuuden varsinaista arvoa. Se ei voi olla alle, koska silloin periaatteessa tuetaan sitä yksikköä, josta on kyse. Tämä on tärkeä seikka. Siksi nämä tekniset sääntelystandardit ja tämä y- ensimmäisen tason lisätäsmennykset on esitetty ihan lyhyesti kahdesta eri seikasta. Ei vaan päätän puheenvuoroni tähän. No, on the other two point that... Ei vaan, no, selvä, kahdesta muusta kysymyksestänne. Se, että olisi mahdollista – että on useampi arvioija tämän kysymyksen ratkaisemisen. Me teemme tämän täsmennyksen sinne tekstiin. Me pohdimme sitä, että puutteena tässä olisi monimutkaisuus ja käytettävä aika. Ja meistä tuntuu, että on hankala, kun otetaan huomioon kaikki tosiasiat, se miten paljon eri omaisuuseriä on. Eli tuollainen selvä minimi olisi hankalasti sovittavissa, joka sopisi jokaiseen tilanteeseen. Kiitos. Thank you. Philip. Yeah, sure. Kiitos Philip. Suoraan sanottuna katsotaan, miten populaar äh, tapaus kehittyy tuomioistuimessa. Mutta todella äh, pohdin, että onko vielä ihmisiä, jotka ovat halukkaita tekemään arvostuksia, jos todistustaakka on heidän harteillaan. Olen samaa mieltä kanssanne, että jokainen arvo tässä vaihteluvälissä on pisteestimaatta, jos, estimaatti, jossa on rajansa, mutta silti voitaisiin sanoa, että tällainen vaihteluväli, tässä on paras mahdollinen vaihtoehto, tämä on huono mahdollinen vaihtoehto. Ja sitten kriisinratkaisuviranomaisen eh, tehtävä on valita eh, sieltä tietty arvo. Ja tietenkin haluatte eh, vapauden kriisinratkaisuviranomaiselle. Sitten kriisinratkaisuviranomainen voi sanoa, että me tienneet tätä vaihteluvaliota. Me saimme tällaisen luvun ja siitä he voivat piiloutua tuon luvun taakse. Arvostajalla on eri vaihtoehtoja. Miksi arvostaja anna koko asiakirjaa ja sano, että me teemme työmme perustuen niihin tietoihin, jotka saimme. Tämä on se eh, haarukka, joka meille selveni. Jos haluatte meiltä neuvon, niin sitten me suositamme teille tätä arvoa, mutta se on neuvomme. Me emme anna tiettyä lukua. Tämä ei ole täysin sama asia. I think uh, your point... Saako nopeasti vastata tähän? Tässä on tämä vastuun siirto kriisin viranomaiselta mm, riippumattomalle arvioijalle. Tämä ei ole hyväksyttävä näkemys, koska kyse ei ole arviosta, vaan arviointi, joka tehdään, on väliaikainen, jonka kriisinratkaisuviranomainen hyväksyy. Olen samaa mieltä kaikesta kanssasi, mutta loppujen lopuksi tässä annetaan tietoja, jonka perusteella kriisinratkaisuviranomainen antaa hyväksynsä. On vaikea arvioida, että tiedän, miten työmiestyön tulee reagoimaan. Mikäli kriisin ratkaisu viranomainen sanoi, että meillä oli ainoastaan yksi luku ja tämän perusteella meidän piti sanoa, tulee kaatumaan tai ei kaadu. Toisaalta jos ryhtyy raapimaan pintaa syvemmälle, niin tässä kriisin ratkai, tässä arvioija saattaa sanoa, että tässä oli useita mahdollisia lukuja, mutta meiltä pyydettiin yhtä lukua. Te annat yhden, me annamme yhden luvun, koska meiltä pyydettiin vain yhtä lukua. One last point. Let's not forget. No kenties vielä yksi asia. Ei unohdeta, että kaatuminen tai todennäköisesti kaatuu arviointi tehdään myös viranomaisen puolesta, valvojan puolesta. Kyse ei ole siitä, että onko yksi arvio vai kuka tekee ensimmäisen arvion, vaan myös pankkivalvoja voi kaataa pankin. Joten minä en usko, että tässä on kovinkaan suurta mahdollisuutta olla väärässä. Tässä on toimivaltainen viranomainen ja kriisinratkaisuviranomainen, jotka molemmat voivat lausua aiheesta. Ja tämä antaa meille luottamusta siitä, että tähän ensimmäiseen arviointiin luotetaan. Okei, okay. Gunnar, you... Hyvä on. Gunnar, ole hyvä. Reflection for, for... Uh, Ihan lyhyt ajatus kun keskustelemme näistä eri vaihtoehdoista, syntyy sellainen illuusio, että meillä on täysin oikea arvostus ja arvio tulee kuitenkin aina olemaan arvio. Siinä on epävarmuutta. Eli emmekö tässä ehkä etsi pyhää graalin maljaa? Kyse on siitä, miten saada aikaan paras mahdollinen tulos. Olisi hyvä, jos komissio voisi pohtia tätä vähän enemmän, koska Filippin kysymykset ovat perusteltuja, mutta en tiedä, että onko niihin ollut tällaista mm, yhtä tiettyä vastausta. Okei. Okay. Hyvä on. Ei enempää kommentteja. Tältä puolelta. Hyvä. No sitten voimme päättää tämän. Gunnar, onko sinulla mitään lisättävää? No, kysymys otettiin esiin siitä, voimmeko oppia jotain tuoreista kehityskuluista. Ja tähän on vastattu nyt komission on tehtävä tämä on. Uh, Tietenkin nyt odotamme komission lopputekstiä. Ymmärtääksemme se suurilta uh, suuntaviivoltaan on linjossa. Mielestäni se on ihan hyväksyttävää myöskin se, mitä sanoitte. Mahdollisista useammista arvioinnista kuulostaa järkeenkäyvältä. Se on viisas parannus muusta, rehellisesti sanottuna legitiimi keskustelu tietystä tapauksesta. Sitä pitäisi pystyä tekemään, mutta tässä nyt on sitten enemmän kysymys keskustelusta tapauksesta ja kuin keskustelusta teknisistä sääntelystandardista. Meidän ei pitäisi sekoittaa näitä kahta asiaa. Ja vaikka parlamentti tietenkin analysoi tarkkaan yksittäisiä tapauksia, meidän vastuullamme on myös komission loppuehdotuksen reilu arviointi. Voimme varmaan päättää tähän ja haluan kiittää sekä komissiota että pankkiviranomaista teidän panoksestanne tähän meidän kokoukseemme. Kokous päätyy. Haluatteko sanoa jotain? Which was coming Niin yksi ajatus vähän, joka nyt tuli esiin ja saattaisi selvittää tätä se, että sanomme, että useampi arvioija voi tehdä arvion, se oikeastaan voisi olla ratkaisu tässä, koska jos kysytään kahdelta arvioijalta, niin ei siinä saada ehkä vaihtelua väliä sinänsä, mutta kaksi eri arviota. Ja silloin kriisiratkaisu viranomainen lopulta kantaa tämän vastuun. Eli olemme ehkä eri asian tässä, me vastanneet tähänkin ongelmaan. Niin todellakin, tämä oli minun vaikutelmani ja siksi toivotan tervetulleeksi tämän parannuksen. Niin. Äh, nyt tässä pidän keskustelua filosofisella ajatuksella, eli eh, päivä arvioinnin jälkeen arvio tulee kuitenkin olemaan toisenlainen. Tässä yritetään vähän niin kuin äh, ajaa saavuttamatonta takaa, koska sitten kun arviointi on tehty, niin seuraavana päivänä arvo on jotain erilainen. No niin, jatkamme myös äh, näiden monimutkaisten asioiden filosofista pohdintaa. Kiitoksia. Kokous päättyy. Seuraava kokous on 6. marraskuuta 3.6.30.